eläinkokeissa. Ja parlamentilla on kolme kuukautta aikaa ja aika alkaa huomenna eli 18. kesäkuuta. Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamenttiin seuraavassa Euroopan parlamentin istunnossa. Mikäli ei ole vastalauseita, hyväksytyt päätöslauselmat toimitetaan välittömästi eri toimielimiin. Ja Euroopan